La seduta è aperta. Istunto on avattu. Edustaja Andersson on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. Andersson, you have the floor. Andersson, teillä on puheenvuoro. Thank you, President, and good morning. Kiitoksia, hyvä puhemies, ja hyvää huomenta teille kaikille. Monelle tämä oli vaikea päätös, mutta haluan tuoda asian nyt esille. Päätös siitä, että päätetään äänestyksen siirtämisestä myöhemmäksi, on meidän valtuuskunnallemme ainakin suuri ongelma, kun ajatellaan, miten Euroopan kansalaiset sen näkevät. He ovat erittäin huolissaan tästä asiasta.